hyväksytään, niin sittenkö ei olisi tarpeen tehdä reformeja, koska ne maksetaan aina ja moraaliset seuraukset ovat syvät. Me äänestämme tätä vastaan, koska olemme uusia veroja vastaan. Herra Klüte, kuinka ryhmä. Ja, danke schön.